du personnel et puis des gens qui nous soutiennent. am 14. 14. huhtikuuta 2016 keskeytetty istuntokausi äh, on jälleen avattu. Hyvät kollegat, Suurin osa meistä tietää varmasti, mitä 26. Äh, huhtikuuta 1986 tapahtui. Tänä päivänä 26. huhtikuuta 30 vuotta sitten, eli 1986,